päättynyt ja kiitän kaikkia, jotka eivät pelkästään puhuneet täällä, vaan myöskin kuuntelevat keskustelujen loppuun saakka. Seuraava kokous on huomenna 11.5. Alkaa kello 9. Estyslista on saatavilla Euroopan parlamentin verkkosivuilla. Ja toivotan kaikille paikalle olijoille vielä hyvää kotimatkaa ja rauhallista yötä. Istunto on päättynyt.